I, I just need the glasses. Okay. Please, uh, let's start our work because we are late already. Uh, let me first to make some uh, chairwoman on, on behalf of chairwoman. Rouva puheenjohtajan puolesta kerron tässä nyt puheenjohtajan ilmoituksia. Ensinnäkin kertoisin teille, että äänestys kapista, ympistä siis huomiselle, joka oli suunniteltu, on siirretty seitsemänneksi kesäkuuta. Ja toinen ilmoitus koskee trilogia, käynnissä olevaa kolmikantaneuvottelua. Ensimmäinen koskee kansallisia ja alueellisia tilejä ja ensimmäinen trilogi järjestettiin 16. toukokuuta ja toinen tapahtuu perjantaina ensimmäinen kesäkuuta. 4 CRD4. Trialogue is going. Ja sitten kolmikantaneuvottelu on käynnissä myöskin toisesta aiheesta. Ja Omnibus 2, sen viimeinen trilogi tapahtui 24. toukokuuta. Tässäpä olivat kaikki puheenjohtajan ilmoitukset ja nyt siirrytään päivän ensimmäiseen mietintöön, tai itse asiassa se on lausuntoluonnos. Kyseessä on tarkistusten käsittely ja aiheena kulutusluottodirektiivin täytäntöönpano. Ja kertoisinpa teille, mitä tuloksia meillä jo on kerrottavanamme, kun tarkastelemme kaikkia tarkistuksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja muita kollegoita, jotka laativat tarkistuksia aiheesta. Ja kiittäisin myös kollegaa sihteeristöstä Jennifer Langia hän auttoi minua analysoimaan kaikki nämä tarkistukset ja laatimaan niistä kompromisseja. Ehdottaisin kolmea tarkistusta ja onneksi olen saanut suostumuksen kollegoilta. Ja ensimmäinen kompromissi koskee oikeutta tai asiakkaiden oikeutta saada tietoa kaikissa prosessin vaiheissa – kun he kulutusluottoa ottavat jo ennen sopimusta vaiheessa ja sopimuksen teon vaiheessa. Heillä on siis oikeus saada tietoa riskeistä, mitkä liittyvät luotonottoon, jos luotot ovat valuuttamääräisiä. Ja asiakkaiden pitäisi saada siis kaikki tiedot henkilökohtaisessa ja ymmärrettävässä muodossa ja niin edespäin. Tällä kompromissilla katetaan tarkistus numero ykkönen, jonka esitti edustaja Montser, ja tarkistus 2 ja 12 myös, jotka esitti edustaja De Backer, ja tarkistuksen 3, joka tuli Giegoltilta, ja nelosen, joka oli peräisin Rova McCarthylta. Sitten toinen kompromissitarkistus kattaa ajatuksen siitä, että rahoituslaitokset tai rahoituslaitosten pitäisi ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin riskin arvioimiseksi valuuttamääräisestä luotonannosta voidakseen arvioida kuluttajan kyky kestää valuuttakurssi muutoksia, heilahteluja ja arvioidakseen myös asiakkaan kyky maksaa laina takaisin. Ja tässä kompromissitarkistuksessa katetaan useita tarkistuksia, jonka esittivät Devacker 13 ja Giegel numero 14 ja Schrimborg tarkistus 15, De Becker tarkistus 10 ja 11 ja jälleen Giegold tarkistus 29 ja 31. Lukuisia tarkistuksia esitettiin ja lausuntoluonnoksessani ehdotan kahta ehdotusta, jotka sitten useammat kollegat torjuivat ja ajattelin, että ok, oikeassa he ovat. Ensimmäinen ehdokus koski sitä, että kuluttajaluot kattojen ei pitäisi olla kestoltaan yli viiden vuoden mittaisia, ja Moltzer ja De Becker ehdottivat tämän osuuden poistamista. Mutta luullakseni Rova Swinburne teki hyvän ehdotuksen, ja minä tuen Rova Swinburnin tekemää ehdotusta. which is, um, calls for... Ja siinä käsketään luottolaitoksia huolehtimaan erityisesti yli viiden vuoden kulutusluottojen myöntämistilanteessa huolehtimaan, että kyseessä on järjestely, joka on kuluttajan parhaiden etujen mukainen. Minusta tämä on ok ehdotus. Minä ehdottaisin, että Moltserin ja Beckerin ehdotusta vastaan äänettäisiin, jotta voitaisiin poistaa ne, mutta voitaisiin Rova Swinbergin eh- ehdotus hyväksyä. Ja kolmas asia liittyy omaan ehdotukseeni, eli että ei pitäisi antaa lainaa henkilölle, jonka perhe muodostuu vain yhdestä perheestä, ja hän antaa lainan vakuudeksi talon kotiinsa asuntonsa. Ja tähänkin tehtiin monta poistoehdotusta, mutta Rouva Swinburne teki tässäkin hyvän tarkistusehdotuksen ja tuen sitä. Ja siinä kehotetaan rahoituslaitoksia tarjoamaan kulutusluottoa vain siinä tapauksessa, että kuluttajan luottokelpoisuus on varmistettu ja asianmukainen vakuus, joka on riskiltään sopiva sekä kuluttajalle että luotonantajalle on annettu. Sitten kompromissi C kattaa tarkistuksen 25 Gigoldilta ja tarkistuksen 26 Nikolas Chantisilta. Tämä kompromissiehdotus liittyy asiakkaan tai kuluttajan oikeuteen saada tietoa lisäpalveluiden hinnoista ja oikeudesta, kuluttajan oikeudesta niin ikään valita lisäpalveluja, joita tarjoakin jokin muu rahoituslaitos tai, tai laitos, joka, siis joku muu laitos kuin lainanantaja. Ja myöskin Ivon, ei vaan haluaisin siis erottaa. Haluaisin erottaa toisistaan lisäpalvelut, jotka ovat välttämättömiä lainanantajalle, luotonantajalle, sellaisista lisäpalveluista, jotka ovat vaihtoehtoisia lainanottajalle. Sitten on muitakin tarkistuksia, joita minä tuen. Tarkistukset tulevat Beckeriltä. Viitonen, kahdeksainen, kaksikymmentäkahdeksainen ja myöskin Karinsin tarkistus 27, McCarthyn 30 ja Giegoldin kuutonen. Tarkistus kuutonen ja 32 ja sitten vielä rouva Swinburnilta 18 ja 23. On lukuisia tarkistuksia myöskin edustaja Nikolas Chantisilta. Enkä voi tukea kaikkia niistä. Yksi tarkistus on yhden kompromissitarkistuksen tarkistukseen sisältyvä, mutta en pysty tukemaan ajatusta tai tarkistuksia, joilla annetaan sellaisia neuvoja, joita annetaan rahoituslaitoksille. Ja minun mielestäni tämä ei ole oikea paikka antaa tällaisia neuvoja Kiitoksia paljon. Tässä kaikki, mitä minulla on sanottavaa. Ja jos edustamme McCarthy on paikalla tai joku hänen, häntä edustava henkilö, Pereira, Pereira, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Uh, yes, uh, Miss uh, McCarthy was... Kyllä, Rova McCarthy oli paikalla, hänen täytyy lähteä <clears throat> muualle Yleisesti ottaen hän tukee vahvasti teidän kompromissiehdotuksianne ja niinpä uskonkin, että, että me pääsemme tasapainoiseen lopputulemaan. Tämän halusin sanoa hänen puolestaan. Thank you, Chair. Um, very briefly, of course, thank you for... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia yhteistyöstä. Siitä, että pyrimme kompromissiin, voimme tukea sitä en usko, että on vaikea päästä yleissopimukseen näistä kompromisseista eri ryhmien välillä. Ottaisin esille pari asiaa kuitenkin. Yksi koskee mainontaa ja markkinointikäytäntöjä. Näette, että vaikka nämä markkinat ovat jo aika säänneltyjä, niin edelleen on sellaisia käytänteitä, jotka johtavat siihen, että kansalaisia huijataan ottamaan tiettyjä luottoja näin e-mail-mainoksen, jossa sanottiin, että jos tällainen pankki ei ole myöntänyt lainaa, niin ei huolta, annamme sen siitä huolimatta. Minusta tällaiset mainokset ovat sellaiset, että täytyy varoa, vaikka en olekaan täyskielon kannalla. Ymmärrän myös, että emme ratkaise tämän lausunnon avulla ongelmia, mutta ehkäpä voimme pyytää johtovaliokuntaa kehottamaan komissiota puuttumaan tähän vääränlaiseen mainontaan tarkistus 18.23 sanoitte tukevanne niitä Swinburnilta. Varsinkin tarkistus 23 tuo se, että siinä on mainittu vakuus. Se on tärkeä asia. Esimerkiksi asuntolainoissahan vakuutena on talo, mutta kuluttajalainoissa niin se on vähän eri asia. En ole varma, mitä siinä tarkoittaa vakuutella. Hieman olemme epäröineet sitä millä tavalla, että voimme joko tukea näitä kahta tarkistusta vai emme. Uh, thank you, Chair. Um, uh... Kiitos puheenjohtaja. No periaatteessa voin toistaa uh, kiitoksen sanat, ja, ja täällä on lausuttu paljon kiitoksia hyvästä yhteistyöstä. Me tuemme teidän kompromissejanne ja kiitämme myös tuesta kahdelle muulle tarkistukselle. Se antaa oikean ö, ö, potskun tälle, näille välttämättömille muutoksille kuluttajaluottodirektiivissä. Ja meidän pitäisi nyt lobata johtavia, joht, vastuuvaliokunta niin, että ne ottavat tämän mukaan. Ja minä luotan teihin täysin siinä, että me saamme myös IMKossa tukea näille ajatuksille. Kiitos. Kiitoksia eh, puheenjohtaja. No, tehän teillä oli tämä kolmas kompromissi, eh, tarkistus, johon on sisällytetty muita tarkistuksia ja muut. Otitte vain yhden tarkistuksen siihen, mutta ette muita tarkistuksia. Te mainitsitte tämän perusteenkin, mutta katson, että ehkäpä se pitäisi pitää vielä tarkastella. Eivät nämä ole mitään varsinaisia neuvoja. Tämä on todellakin ongelma itse asiassa ja tämä on todellakin vakava asia. Tämä ei ole mikään yleinen asia näissä tarkistuksissa, koska lausunnolla ei, ei pystytä muutenkaan ratkaista, ei pystytä ratkaisemaan tätä ongelmaa, millä tavalla luottosopimuksia myönnetään. Mutta ei ole kysymys pelkästään luonto, luottosopimuksista, vaan koko menettelytavasta. Ja tällä hetkellä eräillä sektoreilla tilanne on todella kriittinen, koska pankit eivät myönnä luottoa, erityisesti Kreikassa tilanne on todella paha. No, tietenkään ongelma ei ratkaista tällä lausunnolla, mutta katson kuitenkin, että, että teidän pitäisi vielä kerran tarkastella minun tarkistustani tässä suhteessa. Minusta tämä olisi varmasti hyödyllistä. Ei tämä ole mikään kammala, kamala juttu, o, o, joka asettaisi kaiken logiikan pää, päälailleen. Ja sitten äh, maksut ennen eräpäivää. Tämäkin on tärkeä elementti. Ja kolmas kohta on vaikeuksia niiden luottosopimusten kanssa, joita ei voi maksaa takaisin taantuman tai joidenkin muiden vaikeuksien takia. Siksi onkin tarpeellista, että luotto, luottokorot sopeutetaan myös vaikeuksiin ja ongelmiin eri maissa. Vielä kerran kiitoksia huomiostani huomiosta, että kuitenkin hyväksyt minun tarkistuksiani. Mr. Sam Potter. Ja sitten Sampo Terho. EFDllä ei ole kommentteja tässä vaiheessa. Thank you very much. If... Uh, Kiitoksia paljon. Ellei kukaan muu halua käyttää puheenvuoroa, niin esitän vain yhden kommentin. Eli kiitän jälleen kerran kaikkia kollegoita, jotka nämä tarkistukset ovat tehneet. Ja kiittäisin myöskin Nikolas Chantia. Voin kertoa teille, että ymmärrän oikein hyvin sen, mitä on meneillään. Samanlaisia asioita tapahtuu myös Romaniassa. Kun ehdotan, että luotottaminen, luotonanto perheille, jotka tarjoavat taloansa vakuudeksi kulutusluotolle, niin ajattelen tässä monia romanialaisia perheitä, jotka joutuvat ulos kotoansa, koska eivät pysty maksamaan takaisin lainojansa. Voin ymmärtää, että en voi tukea tällaista ehdotusta, jolla pyydetään lopettamaan sellaisten lainojen kulutusluottojen antoperheille, jotka tarjoavat ainoaksi vakuudeksi lainasta oman kotinsa tai talonsa. No niin, missäs nyt ollaankaan. Milloin on äänestys? Äänestys tapahtuu 7. kesäkuuta ja 17. syyskuuta valiokunnassa, eli vastuuvalikunnassa ja sitten täysistunnossa sen jälkeen. Sitten siirrytään seuraavaan lausuntoon. Philip Lambert on siinä valmistelijana. Kyseessä on Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevat suuntaviivat sekä päätöksen 1364 kumoaminen. Lamberilan puheenvuoro. Kiitoksia, koska tässä kyseessä on lausunto. En halua siihen tuhlata liikaa aikaa, vaikka kyseessä onkin tärkeä asia, kun puhumme näistä Euroopan laajuisista verkostoista, varsinkin energiaverkostoista, jotka ovat avainasemassa, kun kysymys on Euroopan talouden uudelleen käynnistämisestä. Ja kun kaikki jankuttavat vain tuota kasvua, niin tämä on todennäköisesti sellainen alue, joka saattaisi luoda lisäarvoa ja saada aikaiseksi kestävää sellaista, jos me käytämme tätä välinettä hyvin. Emme saa siis unohtaa, että me olemme johtava, että emme ole johtava komitea, vain se on ITRE. Ja siitä syystä haluan ottaa esille sen, että jotkut kollegoiden tekemistä tarkistuksista itse asiassa eivät kuulu Ekonille, vaan ITRElle. Ja tästä syystä en ole ottanut niitä huomioon tässä vaiheessa, koska ne eivät ole relevantteja, ne ovat aivan liian yksityiskohtaisia teknisiä. Kun olen tarkastellut näitä saamiamme tarkistuksia, jotka liittyvät artikloihin, johdantosan kappaleisiin ja loppuosan, niin niiden avulla yleisesti ottaen lisätään hyödyllisiä asioita tähän tekstiin. Ja meidän tulisi olla ilahtuneita siitä, että ne eivät ole ristiriidassa keskenään. Avainasemassa tässä on yhteys sen välillä, että otetaan käyttöön näitä energiainfrastruktuureja ja maat, joissa kriisi on, niin halusimme osoittaa selkeän yhteyden sen välillä, että nämä verkostot voivat olla käytössä myös kriisialueilla – ja siitä syystä otimme tällaisen näiden hankkeiden nopean käynnistämisen mahdollisuuden esille. Toiseksi haluamme, että ne indikaattorit, joita käytetään, joiden avulla valitaan tai asetetaan etusijalle hankkeita, olisivat avoimempia kuin mitä tähän mennessä on saatu nähdä. Juuri tästä syystä olemme ottaneet esille tämän delegoitujen säännösten ajatuksen kriteereiden kohdalla. Pelkäänpä vähän vain, että kaikki eivät niitä tue. Ja haluaisin tietää, että johtuuko se siitä, että teidän mielestänne ehdotus on liian raskassoutuinen, koska yhtäältä se on parlamentille tapa saada näkemys siitä, mitkä nämä kriteerit ovat ja koska tässä puhutaan priorisoinnista ja julkisten varojen käytöstä, niin minusta se, että meillä on selkeät kriteerit, joita parlamentti voi valvoa, ei voi olla huono ajatus. Jotkut ovat sitä mieltä, että delegoinnit välineet ovat liian hankala, monimutkainen väline, mutta jos teillä on vaihtoehto, niin mielelläni kuulisin siitä. Toinen kohta koskee sitä, että meidän täytyy luoda yhteys tämän ja tämän kattavan eurooppalaisen strategian välillä, joka on EU 2020 taloudellisesti katsoen. Monet varmaan haluavat lisää johdonmukaisuutta, kun käytetään EU-varoja. Ja viitekohtanahan on EU 2020-strategia, kun haluamme nähdä johdonmukaisuuden TEN-verkkojen ja EU 2020 prioriteettien välillä. Sama koskee rahastoja. Eli nämä ovat jotkut niistä tarkistuksista, jotka tähän liittyvät. Yksi niistä ajatuksista, jotka tässä on otettu käyttöön, niin jonka haluaisimme nähdä laajemminkin käytössä EU-budjetissa, koskee lauseketta, jonka tarkoituksena on tehdä tarkistus sitten, kun hankkeen kustannukset ylittävät alkuperäisen suunnitelman yli 30 prosentilla. No tietysti tästä luvusta voidaan vielä erikseen keskustella, mutta ajatuksena on se, että jos kustannukset ylittävät roimasti, niin silloin meidän tulee uudelleen tarkastella hanketta, jotta varmistautuisimme siitä, että tässä nyt ei työstetä mitään sellaista villielefanttia, joka on pillastunut. No sitten toinen asia, josta ei vielä päästy sopimukseen, oli ajatus siitä, että ehdotimme, että meillä olisi alueellisissa ryhmissä määräenemmistöpäätös eikä yksimielisyys. Tavallisesti yksimielisyyttä on käytetty, mutta silloin se tarjoaa taas vetomahdollisuuden kaikille, joka ei välttämättä ole kaikkein tehokkain päätöksentekotapa. Päätän tähän ja kuuntelen varjoja mielelläni. Haluan kiittää heitä jo etukäteen osallistumista. Langen ensimmäisenä. Pardon, ich bin... Äh, Anteeksi. Tuli vasta saliin enkä kuullut mit, oikeastaan mitä kollega puhui. Mutta olen pahoillani, kyllä täällä hissit 15 kerroksesta kestävät aika kauan. Ja me olemme puhuneet kompromisseista. Voin sanoa, että kaiken kaikkiaan EPP-ryhmä voi olla, kannattaa oikeastaan useimpia niistä. Olemme erästä esittäneet edellistä äänestystä. Yleiskysymys on se, josko näiden Eh, ohjeiden pohjalta, josta, joita on työstetty kompromisseihin, josko eh, annettaisiin niitä myötä komissiolle laajempia toimivaltuuksia. Se oli yksi asia, josta puhuttiin. Lisäksi, mitä näkökohtia kaiken kaikkiaan eh, tuleva, tulee näihin puitteisiin, mutta nyt kun en kuullut, mitä kollega sanoi, niin uskon, että me voimme Eh, lähteä siitä, että me saamme aika yhtenäisen äänestyslistan. Kompromississa A on kaksi kohtaa, jossa, jossa me pyydämme eh, erillistä äänestystä 3A ja 4A. Siinä meillä on mahdollisuus, mahdollisesti vielä puhumisen tarvetta. Luulen, me äänestämme kyllä kyllä. Kompromissi B on niin ikään kunnossa. Vaikeus oli osittain siinä, että nyt helluntai pyhinä ei voitu työstää näitä äänestyslistoja. Ja äänestyslistat ovat tästä saapuneet pöydillemme. Näin ollen niistä ei ole voitu neuvotella. Mutta kaiken kaikkiaan EPPn <clears throat> e ryhmä intensiivisten tarkistusten ja neuvonpitojen jälkeen tulee, voi, pyst- voi kannattaa pitkälti tätä ehdotusta. Kiitos. Mr. Langen, uh, now Mrs. Fe- Kiitoksia sitten Rova Ferreira. Thank you very much, Mr. President. My, uh... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Varjoesittelijä Ani Podimata on kiireinen toisessa kokouksessa ja hän pyysi lukemaan oman varjoesittelijän puheenvuoronsa. Hän haluaisi kiittää edustaja Lambertsia hänen tekemästään työstä ja myöskin varjoesittelijöitä. Uskomme, että lopputuloksesta tulee hyvin tyydyttävä ja ITRE-valiokunnan työtä voidaan sillä kohentaa entisestään. Toivotamme tervetulleeksi uudet suuntaviivat Euroopan laajuisille energiainfrastruktuurille. Se tavoittelee Euroopan päämääriä tällä alalla, eli kestävyys, toimitusvarmuus ja tehokkuus. Tämä on ehto sille, että EUn energia- ja ilmastotavoitteet saavutetaan ja mahdollistetaan myöskin vähittäinen siirtyminen matalahiiliseen teknologiaan, kuten mietinnön esittelijä toteaa. Me olemme identifioineet 12 prioriteettia koskien Euroopan laajuisia ensisijaisia energiakäytäviä ja alueita. Komissio haluaa määrittää nämä yhteistäytyä koskevat hankkeet ja näiden prioriteettien täytäntöönpanon kannalta ne ovat ensiarvoisen tärkeitä. Lambertsin ja kompromissitarkistusten ehdotukset parantavat tekstiä ja ryhmämme tukee sitä. Pitäisi korostaa niitä tarkistuksia, jotka ottavat esille erityisesti ympäristötavoitteet ja myöskin kasvun ja työllisyyden tavoitteet. Niillä meidän täytyy pyrkiä takaamaan projekteiden asianmukainen täytäntöönpano ilman kohtuutonta kulujen lisäystä, kuten esittelijä toteaa. Ja on annettava prioriteetti niille projekteille, jotka pitävät sisällään ainakin yhden jäsenvaltion, jolla on vakavia vaaroja tai riskejä koskien kestävää kehitystä. Haluaisimme korostaa tärkeitä kohtia, joita alkuperäisestä tekstistä puuttuu. Esimerkiksi se, että olisi vältettävä kilpailun vääristymistä erityisesti projektien välillä, jotka edistävät samojen EUn prioriteettikäytävien täytäntöönpanoa. Toiseksi pääesteet rahoitukselle rahoitukselle EUsta pitäisi saada karsittua ja pitäisi varmistaa, että Euroopan infrastruktuuriprojektit toimivat siten, että eivät varmu sen takia, että luottoluokitus on epäluotettavaa. Ja on varmistettava, entä integroidut sähkömarkkinat ja uudistuvat energialähteet ovat kaikkien saatavilla. Tällä asetuksella pyritään varmistamaan energiamarkkinoiden integraatiota tehokkaalla tavalla ja kaikkien kansalaisten etujen mukaisesti. Jälleen kerran kiitän vielä esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän tekemästään rakentavasta yhteistyötä. Anni Podimatan lausunto oli tässä. Sosiaalidemokraattien ryhmän puolesta kiitoksia. Kilakakis. Ja sitten edustaja Skilakakis. I will speak on behalf of Mr. Okay. Mr. Lagarde. Thank you. Puhun edustaja Oukkinen nimissä, joka ei päässyt tänne meidän puolelta me Altesta vain yksi kohta, kohta kohdalta äänestys kompromissi 8.3 aasta. Delegoidut säännökset silloin, kun kriteereitä on, kun luodaan projektiluetteloa. Alde ei voi tukea sitä, koska me pelkäämme, että tämä viivästyttää prosessia jonka pitäisi tässä no- vaiheessa käydä läpi mahdollisimman nopeasti. Tämä on ainoa kommentti, jonka skilla Kakis on minulle välittänyt, joka tähän päättyy myös puheenvuoroni. Thomas Händel. Itse. Sitten Thomas Händel, joka on myöskin varjo esittelijänä tai varjovalmistelijana. Tässä hän ei ole paikalla. Olisiko muita, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron tässä yhteydessä? Ellei, Hetkinen, edustaja Langen, olkaa hyvä. No, milloin voimme sitten saada esittelijöitä lopullisen äänestyslistan? Milloin se lopullinen äänestyslista tulee? Herra Lambert, herra Lambert, huomenna äänestetään. Me haluaisimme kuitenkin vielä selvittää yksityiskohdat ennen huomista äänestystä. Uh, you have a question. Lambert, teille olisi kysymys ja sitten loppupuheenvuoro. Odotamme sihteeristön lähet sihteeristöltä postia. Olemme muuten valmiita. Tomorrow. What is tomorrow? No niin, äänestys on siis huomenna. Sitten siirrytään seuraavaan mietintöön tällä kertaa. Ja esittelijänä on Rodi Kratsa Sakarapulu. read. Who is Mrs. Kratza? She five. Maybe we can Okay. Uh, we will come back. No, palataan tähän mietintöön siinä vaiheessa, jos ja kun esittelijä saapuu paikalle. Eli siirrytäänkin sitten edustaja Klintsin lausuntoon. Klints on paikalla kyllä eikä Pietikäinenkään ole paikalla, joten oletteko valmis? Niin, Pietikäinen ei ole paikalla. Ja tässä on meillä kaksi valmistelijaa. Okay, we have to take a break, unfortunately. Valitettavasti joudumme pitämään nyt pienen tauon ehkä noin 10 minuuttia. 10 minuutin tauko vain. Etsimme valmistelijoita ja esittelijää. Oui, appelle aussi. On appelle tous. Ça...

Okay, meeting. No niin, kokous käynnistyy jälleen. Seuraavaksi on vuorossa mietintö, joka koskee Eurooppaan tehtävien investointien houkuttavuutta. Ja esittelijänä on Rodi Kratsat Sagaroppulu. You have the floor. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. <laughs> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Kiitoksia puheenjohtaja. που συζητούμε για την έκθεση αυτή. Την πρώτη φορά είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω τους στόχους και το περιεχόμενο. Ensimmäisellä kertaa vaihdomme ajatuksia kollegoiden kanssa näistä ajatustamme perustasta ja nyt meillä on käytettävissämme sitten tarkemmin määritelty perusta. Sain yli sata tarkistusehdotusta ja sain tehdä erinomaista yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa, joita kiitän lämpimästi yhteistyöstä ja hyvästä tahdosta päästä yhteisymmärrykseen kompromissitekstistä, tekstistä, kun näin paljon tarkistuksia oli. Eli kollegat esittivät mielenkiintoisia uusia elementtejä esimerkiksi välttämättömyydestä uudesta teollisuuspolitiikasta, joka olisi kohesion pyrkivää. Ja toinen tärkeä teema oli vihreään kehitykseen investoiminen. Sosiaalisten ekologisten kriteerien noudattaminen oli niin ikään tärkeässä roolissa silloin, kun laaditaan maailman kauppakumppanien kanssa vapaakauppasopimuksia ja muita kaupallisia sopimuksia. Tämä on hyvin tärkeä asia, jolla taataan Euroopan unionin kilpailukyky silloin, kun halutaan välttää sosiaalista ja ekologista polkumyyntiä kansainvälisellä tasolla. Koulutuksen tärkeys ja koulutukseen tehtävien investointejen, erityisesti julkisten investointien tärkeys on monien kollegoiden tarkistuksissa mainittu. Ja myös kompromissitarkistuksissa nämä asiat esiintyvät. Uskoisin, että olemme saaneet aikaiseksi johdonmukaisen tekstin ilman, että siinä on liikaa toistoa. Kyllä siellä varmaan jonkin verran toistoa on, mutta ITRE-valiokunta ja REGI-valiokunta esittävät omat lausuntonsa aiheesta ja ne tulevat olemaan hyvin mielenkiintoisia, uskoisin. Ja monissa kohdissa minulla on miinusmerkki siellä. Täytyy sanoa, että ajatukset ovat kyllä mielenkiintoisia, mutta ne ovat jo sellaisia, jotka ovat joko minun tekstissäni tai muissa teksteissä, joita kollegat ovat esittäneet. Ja ne on sisällytetty jo kompromissitarkistuksiin. Tässä näin yleisluontoisesti, mitä halusin sanoa. Eli tärkeää on antaa se yleinen viesti, että Euroopalla pitää olla investointipolitiikka, jota se panee täytäntöön ja joka koskee kaikkia eurooppalaisia ja myöskin Euroopan ulkopuolella olevia. Tämän ei pidä olla mikään itsestään itseänsä palveleva tavoite, vaan meidän täytyy luoda sellainen hedelmällinen maaperä kaikille niille toimijoille, jotka voivat tehdä investointeja Eurooppaan. No sitten, jos siirrytään tarkistuksiin, niin si- niihin, niihin, joissa on miinusmerkki ehdotuksessa, niin, niin niistä täytyy sanoa, että ne tarkistukset todellakin on jo otettu huomioon ehdotukseni muissa osissa tai kompromissitarkistuksissa. Kiitoksia. Thank you. Um, I'm giving now the floor. Kiitoksia. Ja sitten annan puheenvuoron varjoesittelijöille ja ensimmäisenä Rova Kleve. First let me again welcome the initiative for the reporter. Pidän hyvänä tätä aloitetta tämän mietinnön laatimisesta tästä asiasta. Tämä on se on asia, jota me tarvitsemme. Me joka kokouksessa oikeastaan puhuimme siitä tässäkin valiokunnassa. Lamberin tarkistukset parantavat tätä mietintöä ja vahvistavat pääkohtia. Minusta olemme tutkineet onnistuneista näitä kompromisseja. Omalta osaltani täytyy sanoa, että useimmat minun tarkistuksistani ovat nyt päässeet kompromissien osiksi ja siitä kiitän Rova Kratsaa kaikesta tuesta ja yhteisestä työstä. Viime vuosina olemme erityisesti S&D-ryhmässä olemme puhuneet kiireistä tarpeesta saada uusi kasvu- ja investointistrategia, jotta voidaan luoda enemmän ja parempia työpaikkoja tässä äh, kriisistä, elpymisvai- kriisistä elpymisen vaiheessa oli tärkeää unionin kannalta Toivottavasti tämä <clears throat> mietintö on herätyshuuto komissiolle parempaa tiedonantoa odotellessa ja investointipolitiikan tulevaisuutta rakennettaessa. tämä on sama asia, mistä Orva Kratsakin puhui. Kiitos. Uh, ja seuraava varjoesittelijä on edustaja Klints. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös esittelijää näistä selvityksistä ja tästä mietinnön lopullisesta muodosta. <clears throat> Ensimmäisessä keskustelussa en ollut mukana itse, mutta nyt jo voin sanoa, niin kuin tuolloinkin illan annoin ymmärtää Jampon kautta, että minä voin useimmista osiltaan voin äh, suhtautua myönteisesti tähän mietintöön, millä on vain kolme tarkistusta, jotka olen esittänyt jotka ensinnäkin halusin varmistaa, että todellakin, eh, varsinkin kun ajattelen Euroopan vertaamista eh, USAhan, niin meidän täytyy saada eh, samantapainen pelikenttä, sama koskee pääomamarkkinoita, erityisesti pk-yritysten kannalta. Sitä tilannetta täytyy helpottaa siksi jotta saataisiin investointeja myös pienemmässä mittakaavassa ja että ne helpottuisivat niiden yritysten kannalta. Kolmannekseen toteaisin, että Euroopan kiinnostavuus ja Euroopan unionin kiinnostavuus investointikohteena se valitettavasti johtuu osittain, että se luon sille on tyypillistä myös meidän epä, suotuisa väestö, väestön ikärakenteen kehitys näistä sadasta tarkistuksesta, jo, josta, niin kuin isettelijä totesi, niissä on hyvin monia kiistattomia sellaisia, ja osittain ne on voitu ongelmitta sisällyttää kompromisseihin. Eräät tarkistut menevät minusta liian pitkälle. Ei nyt sen takia, että sisällöllisesti minulla olisi niiden kanssa on suuria ongelmia, vaan uskon enemmänkin, että tämä mietintö ei ole se paikka äh, käsitellä näitä ongelmia. <clears throat> Tämä on myös se, mistä edelleenkin puhuja lausui. Miten investoinnit äh, julkisella sektorilla, äh, siinä olen hieman varovaisempi, koska julkisen rahan käyttö ja kulutus, sitä on nähty vähän liiankin paljon viime aikoina. Siksi haluaisin vähän pidättäväisempi tässä Kaiken kaikkiaan voin kuitenkin tukea näitä kompromisseja. Olen suhteellisen varma, että mietintö saa huomenna suuren enemmistön taakse valiokunnan äänestyksessä. Thank you. Next. Kiitoksia. Ja seuraava varjoesittelijä on edustaja Giegold. Well, um, so uh, first uh, we uh, thanks for... No ensinnäkin kiitokset tästä mietinnöstä. Olemme esittäneet tarkistuksia useissa kohdin. Periaatteessa haluan painottaa sitä, että meille talouskasvu se sisältää myös ulkomaiset suorat investoinnit. Ei sinänsä ole mikään itseisarvo, vaan haluamme vahvistaa sitä, jotta voisimme saada oikean mallisen talouskehityksen, eli saada teollisuutemme vihertämään ja vähentämään kulutusta, kun kysymys on ei-uusiutuvista voimavaroista. Me tarvitsemme vahvoja investointeja ja tästä syystä myös vahvaa politiikkaa. Meillä täytyy olla vahvoja ulkomaisia investointeja ja täytyy lisätä investointiastetta koko taloudessa. Se on täysin johdonmukaista sen agendan kanssa, joka meillä on, eli vihreä talouskehitys. Tutkimukset osoittavat aivan selvästi sen, mitkä ovat moottoreina vahvassa investoinnissa. Siitä syystä olemme pyrkineet Ja siitä syystä näitä täytyy tehdä esimerkiksi infrastruktuurialoilla, myös koulutuksessa – ja yhteiskuntarauha on tietysti tärkeää, jotta saadaan kunnon investointeja. Toiseksi makrotaloudellinen vakaus on aivan mm, elintärkeää hyville investoinneille ja siitä syystä pankkijärjestelmän epävakaus euroalueella on yksi niistä suurista syistä siihen, miksi investoinnit laahaavat jäljessä. Lisäksi me tarvitsemme todellisia investointiponnistuksia energiatehokkuudessa, resurssitehokkuudessa – kuten myöskin siinä, että öljy ja kaasu korvataan uusiutuvan lähteen Rahoitustoimialan täytyy myös siirtyä lyhytkatseisesta toiminnasta, joka ei suosi investointeja pitkän aikavälin aloille. Ja sen eikä se tule pyrkiä spekulointiin. Siitä syystä rahoitustoimialaa täytyy säännellä uudelleen. Lisäksi meidän mielestämme meidän tulisi olla varovaisia ja katsoa, että jos jäsenvaltiot kilpailevat investoinneista, niin ne eivät tuhoa julkisten hyödykkeiden tarjontaa, johon tämä nojaa. Siitä syystä olemme sitä mieltä, että kilpailu investoinneista saattaa aiheuttaa myönteisiä vaikutuksia, mutta samalla toimintaympäristön tulisi olla tasaveroinen, kun kysymys on aloista, jossa on vaarana se, että kilpaillaan pääsystä pohjalle. Varsinkin mobiilit tuotantotekijät ovat tällaisia, kuten myöskin jotkut yhteiskuntastandardit ja ympäristökysymykset. Olemme onnekkaita siinä, että Osa meidän tarkistuksistamme löytyy kompromisseista Siitä huolimatta ehkäpä tässä oli ongelma, mutta emme ole vielä saaneet nähdä täyttää äänestysluetteloa, joten on vaikea kuvitella, millä tämä esitelmä nyt sitten näyttää kokonaisuutena ilman muiden valiokuntien näkemyksiä. Ehkäpä äänestysluettelossa oli virhe meidän puoleltamme, mutta Minusta olisi hyvä pohtia tätä. Ja joka tapauksessa tämä on meille tarpeen ennen kuin teemme päätöksen siitä, millä tavalla äänestämme loppumietinnöstä. Kiitos. Thank you. The next... Kiitoksia. Seuraava varjoesittelijä on edustaja Kamal. Ei näyttäisi olevan paikalla vai onko joku häntä edustamassa? Olkaa hyvä. Sallin, että puheenjohtaja, että sanon muutaman sanan varjoesittelijän puolesta, vaikka en itse tässä olekaan varjoesittelijänä tässä aiheessa. Mutta sanoisin kuitenkin siitä aiheesta muutaman sanasen. Euroopan tehtävien investointien houkuttavuus liittyy vähe- suoraan suoriin ulkomaisiin sijoituksiin. Siinä on parikin estettä, jotta, jotka Euroopan unioni on itse luonut, erityisesti Korkean, korkea verotus on yksi sellainen este. Ja myöskin investointien matala tuottavuus, erityisesti euroalueella. Tämä on sellainen asia, joka pelottaa tiettyjä sijoittajia tällä hetkellä. Ja haluaisin muistuttaa, kuinka tärkeää kilpailukyky on ja olen puhunut kilpailukyvystä aikaisemminkin ja ihmiset ajattelevat, että puhun hirvittävän abstraktista asiasta, jolla ei ole käytännön merkitystä, mutta kilpailukyky on puutarhan hedelmällinen maaperä. Oli kyseessä sitten englantilainen tai ranskalainen puutarha, niin aina tarvitaan kunnon maa-alusta, jotta halutaan, jos halutaan puutarhan kuko, kukoistavan. Me tuhoamme tämän maaperän se annetaan, sen annetaan kuivua ja sen takia puutarhamme kuihtuvat, koska kilpailukyky puuttuu. Ja me vaikutamme tähän itsekin sillä tavalla, että otetaan käyttöön transaktiovero esimerkiksi. Sanotaan samanaikaisesti, että tarvitaan ulkomaista pääomaa ja ulkomainen pääoma katoaa euroalueelta sankoin joukoin. No mitä me teemme sen takaisin houkuttelemiseksi? No, säädämme tällaisen tervetulolahjan, eli finanssitransaktioveron. Eli eh, herra Klins puhui stand Euroopan tilanteesta tai ja minun mielestäni meidän pitäisi parantaa tilannetta. Ja toinen asia on se, että me luomme sellaisen illuusion, että saamme julkiselle sektorille luotua uusia sijoituksia infrastruktuuria parantamalla. No se ei itsessään ole paha asia tietenkään, mutta katsotaanpa Espanjaa. Mikään Euroopan maa ei ole rakentanut niin paljon kuin Eurooppa on rakentanut. Henkilöä kohti Eurooppa on, anteeksi Espanja on maa, jossa on eniten moottoriteitä ja pikajunia ja lentokenttiä ja työttömyysaste on 25 prosenttia ja nuorisotyöttömyysaste 50 prosenttia. Eli meidän ei pitäisi luoda sellaista illuusiota, että kun käytetään enemmän infra- infrastruktuurin rahaa, niin kaikki ongelmat ratkeavat. Minä näkisin montakin ongelmaa Euroopan investointien houkuttavuuden suhteen. Minun mielestäni meidän pitäisi investoida enemmän ja meidän pitäisi rehellisesti sanottuna verokilpailua pitäisi parantaa ja sillä tavalla saadaan houkuteltua suoria ulkomaisia sijoituksia. Tämä olisi sellainen realiteettitarkastus, joka meidän kaikkien pitäisi kohdallamme tehdä. Kiitoksia. Now. Kiitoksia kovin paljon. Nyt avaan keskustelun. Kuka tahansa voi puhua, joka haluaa. Ellei kukaan halua puhua, annan puheenvuoron takaisin rouva Kratsalla loppusanoja varten. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää varjoesittelijöitä, jotka ovat täällä käyttäneet puheenvuoroja. Minunkin täytyy löytää tasapaino näiden ulkomaisten investointien ja julkisen sektorin investointien kohdalla ja ympäristö- ja työllisyysinvestointien kohdalla aina poliittisten ryhmien asetelman mukaan olemme tietenkin vähän erilaisia. Totta kai me haluamme innovaatioystävällisen ilmapiirin <clears throat> ja, ja minusta ne on onnistunut tässä ja Gold äänestyslista oli eilen puolilta päivän pitänyt, olisi pitänyt jo tulla meillä emme ole kuulleet mitään reaktioita ja se lähetettiin tänään uudelleen iltapäivällä. Ehkäpä teidän pitää selvittää omalta ryhmältänne joka tapauksessa. Pitäisi olla teillä. Äh, mietintö osoittaa mielestäni, miten tärkeää on korostaa meidän etujamme. Kyllä minä katson, että meillä on myötäinen ympäristö ei ole kysymys pelkästään investoinneista, vaan myös sisäisistä investoinneista. Mehän haluamme, että eurooppalaiset sijoittajat pysyvät Euroopassa eivätkä lähde huitelemaan pois Euroopasta. Olen sitä mieltä, että kollegojen avulla saamme tämän hyvin, olemme saaneet tämän hyvin kasattua ja uskon, että, että tämä on tasapainoinen teksti. Kiitoksia tästä keskustelusta. Thank you very much, Mrs. Kratsa. Paljon kiitoksia Kratsalle. Ja sitten vielä äänestys. Sehän tapahtuu huomenna. Huomenna tästä mietinnöstä. Now we are... Sitten siirrymme seuraavaan asiakohtaan. Kyseessä on lausuntoluonnos ja meillä on kaksi esittelijää tai anteeksi valmistelijaa, edustaja Wolf Klintz ja Arova Pietikäinen. Itse asiassa kyseessä on tarkistukset, jotka koskevat kahta eri direktiiviä. Ähm, vielä kerran kiitoksia puheenjohtaja. Haluan esittää pari alustavaa kommenttia, jotka periaatteessa liittyvät molempiin mietintöihin ennen kuin sitten puutun yksittäiskohdittain näihin mietintöihin. Hyvin tärkeä kohta molemmissa mietinnöissä, kummassakin mietinnössä on se kysymys, miten pitkälle me Haluamme pakottaa yritykset ö, operoimaan, niin, ö, tai raportoimaan toiminnastaan niin kuin, ö, maakohtaisesti kaikissa niissä maissa, joissa ne toimivat. Ja sitten toisaalta se kysymys, missä määrin nämä yritykset ö, ö, joutuvat antamaan sitovaa tietoa yksittäisistä projekteista, joita ne toteuttavat yksittäisissä maissa. Minä olen omassa, omissa ehdotuksissani periaatteessa ajatellut tällaista pakettiratkaisua, koska näen kyllä yhteyden yhtäältä tämän sitovan, sitovan, sitovuuden osalta, eli se, mistä, mitä alun, alun, alun perin ajateltiin, että, että siis sanot kaivannaisteollisuus, öljyä, kaasua tai muita aarteita etsivä teollisuus. Jos nämä luvut, jos me haluamme laajentaa näiden yritysten lukuja, lukuja esimerkiksi kaikkiin yrityksiin tiety, tiety, tietyssä kokoluokassa, niin kyllä minä haluaisin ottaa käyttöön tiettyjä kynnysarvoja, jotta voitaisiin varmistaa, että ettei sitten päivän päätteeksi jokaista yksittäistä yritystä rasiteta näillä uusilla tehtävillä, koska se johtaisi Äh, tällaisen lukujen hautausmaahan, josta oikeastaan kukaan enää, enää löydä metsää puilta. Äh, nyt, että onko jokin yritys äh, pakotettava tällaisiin projekteihin tai raportoimaan projekteistaan yksittäisissä maissa, kaikissa yksittäisissä maissa, missä se toimii, niin se pitäisi tehdä riippuvaiseksi siitä, mikä on yrityksen koko ja mikä on liikevaihto, mikä on projektin koko ja, ja mitä maksuja suoritetaan jossakin maassa äh, tai jossakin projektissa kullekin äh, äh, asianomaiselle hallitukselle, maanhallitukselle, koska muuten me menemme liian pitkälle. Tämä konsepti olen, tätä konseptia olen käsitellyt varjoesittelijöiden kanssa eri yhteyksissä. Tässä yhteydessä täytyy todeta, että eräissä kohdissa olemme samalla kannalla, mutta useitakin kohtia, jotka ovat minusta tärkeitä, emme ole vielä päässeet sopuun. Aivan lyhyesti. Minä katsoin, että meidän pitäisi useiden yritysten aloittaa tiettyistä yrityksistä, esimerkiksi sellaiset, sellaiset yritykset, jotka ovat äh, äh, äh, puutalo, metsätaloudessa ja kaivannasteollisuudessa ja sen lisäksi myös tällaiset laitos, laitoksia rakentavat yritykset, koska ne ovat viime aikoina syyllistyneet muun muassa korruptioon ja pimeisiin maksuihin ja sitten äh, että useimmista muista poliittisista ryhmistä paitsi ECRstä olivat sitä mieltä, että meidän pitäisi ottaa kaikki yritykset mukaan. Myös ne, jotka ovat meijeriteollisuudessa tai jalostusteollisuudessa, kaikki, tuli, kaikki mukaan. Ja minä noin periaatteellisella tasolla kyllä voin yhtyä tähän toivomukseen, jos todellakin me asetamme kynnysarvot, jotka varmistavat, että ei jokaista yritystä sitten lähdetä, siis pienintä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä rasittamaan. Tällä minun kynnysarvoni olivat sellaiset yritykset, joilla on yli 50, 500 miljoonaa liikevaihto, projektit, joista raportoidaan, niin suuruusluokka pitäisi olla 25 miljoonaa, ja maksut hall, maan hallitukselle on sitten veroja tai muita maksuja, toimilupamaksuja, niissä se olisi 100 000 euroa vähintään. Nämä minun esittämäni kynnysarvot saivat kollegoilta sellaisen palautteen, että ovat liian suukorkeita, ja vastaehdotukset olivat sen sorttisia, että ainakin yrityksen koosta, yrityksen koon osalta kaikki yritykset, jotka on suurempi kuin virallinen PK-yritys, 35 miljoonaa ja, ja 350 työntekijää, kaikki nämä, on. 52 miljoonaa liikevaihtoa ja niin pois, ja 250 miljoonaa työntekijää, ne pitäisi raport ottaa mukaan. Sitten projekteissa mentiin jopa niin pitkällä varjoisittelijan suulla, että sanotaan, että jokainen projekti, minä sanoin, että eihän se voi olla totta. Jos jossakin äh, asfaltoidaan uusi parkkipaikka, niin sekin on projekti, ja se maksaa 600 000 euroa, niin siitä pitäisi raportoida. Ja maksuissa maan hallitukselle tai maan viranomaisille – on, esitettiin 100 000 ja, tai jopa 15 000, 20 000 ainoastaan. Vihreät ottivat esiin 50 000 minun 100 000 vastaisesti. Ja tässä olemme aika etäällä vielä sovusta näissä asioissa. Sitten toinen tärkeä elementti on se kysymys, onko tämä, ovatko, onko tämä informaatio, mikä pitäisi toimittaa, niin siinähän on kyse useista tiedoista, liikevaihto, kustannukset, henkilökunta, verot ja niin poispäin. Onko tämä informaatio osa, oleellinen osa tätä vuosittaista tilinpäätöstä kyseisessä yrityksessä ja sellaisenaanhan se olisi myös tilintarkastajien kriittisen tarkastelun alainen ja onko onko se siis osa tilinpäätöstä ja pitääkö tilintarkastajia myös tutkia se. Tämä, tämä johtaisi seuraavaan. Ensinnäkin se merkitsee sitä, että, että neljän suuren tilintarkastusyhtiön asema sementoituisi, koska usein monissa maissa, Zimbabwessa ja Timbuktussa tai Butanissa, jossa monet yritykset toimivat, siellä on oikeastaan, ei oikeastaan mitään muita tilintarkastusyrityksiä olekaan kuin nämä suuret. Ja siis jos yritys sitten päätyy jonkin tilintarkastustoimistoon, niin silloin se, niin se kaikki projektit sitten, jotka, jotka se siellä tekee, niin olisi silloin tutkittava. Ja tällä tavalla sementoidaan näiden suurten tilintarkastustoimistojen oligopoli. Ja sitähän me emme halua. On toissa direktiivi, direktiivi, muita direktiivejä, joissa suhtaudutaan toisella tavalla tilintarkastusyrityksiin. Ja tämä johtaisi korkeisiin lisäkustannuksiin ja melkoiseen byrokratiaan. Minä katson, että ainakin alkuvaiheessa ehkäpä sitten pitäisi ottaa tällainen puolimatkan krouvi, jossa voidaan muuttaa tai täydentää tilannetta, mutta ainakin alussa riittäisi, että luvut kootaan kustakin yrityksestä, eh, joka, jotka kuuluvat muutakin eh, toimivan johdon raportointiin. Se on, se on tavallaan, kuuluisi sisäisen tilintarkastuksen eh, piiriin ja se hoidetaan maakohtaisesti ja projektikohtaisesti kussakin yrityksessä. Tässä on vielä aika lailla eroja. Kaikki muut ja varjoesittelijät haluavat, että tämä tieto todellakin olisi virallinen osa tilinpäätöstä ja siinä mielessä se pitäisi myös alistaa tilintarkastajien tutkittavaksi. Tämä on se toinen tärkeä kohta. Yksi asia pitää muistaa. Meidän lausuntoma on vain yksi mielipide, näkemys. Johtava valiokunta on oikeusasiavaliokunta, oikeusasiavaliokunta ainakin siltä pohjalta, kun olen puhunut puheenjohtajan ja äh, puheenjohtajan Kalsan äh, Lenen kanssa, niin siellä on sellaisia käsityksiä, jotka ovat oikeastaan lähempänä minun käsityksiäni kuin varjoistelijan käsityksiä. Että jos me, jos me näin tiukasti lähdemme etenemään niin kuin varjot esittävät, vaikka se muodostaisi enemmistönkin, niin en mistä sitä kiistä kyllä, äh, niin silloin vaarana on se, että meidän lausuntomme – jää, äh, jää sitten huomiotta oikeusasiavaliokunnassa. Sitten lopuksi vielä sellainen asia. Minulla on vielä seuraavia huomioita. Vihreät ja kollega Ferber äh, konservatiiveista EPPstä ovat ehdottaneet, että kohde 6 ja 7 poistettaisiin. Minusta minä katson, että nämä rahoitusvälineiden arviointi, että ne voidaan edelleenkin hoitaa niin kuin ennenkin, koska muuten vaarana on se, että rahoitusvälineet, jotka vaihtelevat kovasti ja mahdollisesti jo tietyssä vaiheessa voivat jo olla vähemmänkin arvoisia kuin itse kohteen arvo, niin silloin se vaikuttaa sitten tällaiseen arvoon ei halutulla tavalla, ei toivotulla tavalla. Ja tämähän on tapahtunut tiettyjen bondien kohdalla. Ja sitten PK-yritysten kohdalla virallisessa luokituksessa, pidämme kiinni komission virallisessa luokituksessa, eikä toimita niin kuin Mitchell ehdottaa, että kolme kategoriaa rajatte kolmesta kategoriasta alennettaisiin kahteen. Minä haluan pitää kiinni kolmesta kategoriasta. Ja sitten vielä lopuksi se, mitä komissio ei ole ehdottanut ylipäätään, nimittäin se, että pörssissä noteeratut yritykset, pörssinoteeratut yritykset ja kaikki yritykset, jotka kansainvälisen tekevät tilinpäätöksensä kansainvälisen standardien mukaan, että ne yritykset tulevaisuudessa velvoitetaan esittämään sellainen elektroninen raportointijär, elektroninen business raportointijärjestelmä, jotta saataisiin pohjaa sille, että eri paikoissa yritysten tarjo- tarjo- tarvi- yrityksessä tarvittavat tiedot saadaan nopeasti käyttöön ja voitaisiin myös samalla varmistaa, että ne ovat vertailukelpoisia. Se, on, se koskee tilastointia, veroviranomaisia ja muita. Kiitoksia tästä. Thank you. Now I'm giving the... No niin, sitten annan puheenvuoron Rova Pietikäiselle Thank you very much. First of all, I would like to <clears throat> uh, thank Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää Wolf Klintsiä ja kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä työstä. Minun työmenetelmäni on aina sen, että yritän aina, jos inhimillisesti vain katsoin se on mahdollista, niin yritän päästä konsensukseen. Tällä tavalla parlamenttikin on aina vahvimmassa asemassaan. No, nämä kohdat sitten avoimuusdirektiivissä kollega Klintsi aivan oikein näitä käsittelikin ja totesi, että meillä on avoimia kysymyksiä näiden joukossa. Country by country reporting that is the most contested. Ja sitten tämä maakohtainen kohtaan kaikkein ristiriitaisin käy myös läpi näitä osia, jotka liittyvät avoimuusdirektiiviin, koska ne ovat tärkeä osa sitä. Ensinnäkin jos puhutaan määritelmistä, niin tässä on ehdotukset, jotka aivan oikeutetusti ovat siellä komissio esittää tulevaisuudessa kertomuksen, jossa analysoidaan näitä eri vaihtoehtoja, kun määritellään eurooppalaista pk-yritystä. Pieniä ja keskisuuria, anteeksi, liikkeellelaskijoita. Ja sitten se avoin oleva kysymys, joka on täysin ristiriitainen, on se, että näitä väliaikaisia raportteja poistettaisiin. Yhtäältä on ehdotuksia, että se soveltuisi pelkästään pk-yrityksiin ja toisaalta on sanottu, että on sanottu, että pitäisi olla vaatimuksia siitä, että tällaisia väliaikaisraportteja pitäisi julkaista kaikille. Ja että nämä Ja eh, että näitä välitilipäätöksiä siis tulisi esittää jäsenvaltioiden toimesta. No sitten harmonisoinnit. Voivatko jäsenvaltiot esittää vaatimuksia, jotka ovat tiukempia kuin ne, jotka löytyvät tästä direktiivistä? No tässä kohdin jälleen meillä on vastakkaisia ehdotuksia. Tavoitteenani on pitäytyä komission ehdotuksessa niin, että tämä olisi mahdollista lukuun ottamatta tuota rahoitusselvitysvaatimusta. Sitten harmonisoitu sähköinen kertomus on toinen asia, sen Klintz esille. Kattava sellainen henkilökohtaisesti sen kannalla, mutta katsotaanpa nyt, saadaanko poliittisissa ryhmissä kompromissi aikaiseksi tästä kysymyksestä. Toinen kysymys, jonka haluaisin ottaa esille, haluaisin kollegoiden kommentteja siitä syy siihen, miksi tätä ehdotettu ja komission reaktio on, että eri ehdotukset äänestysoikeuksien laskemisesta. Ehkä pitäisi olla joku keskitie, joka neuvostossa on löytynyt sen suhteen jossa tämä menetelmä jakautuu osakkeiden ja johdonnaisten välille toisaalta. Okei. No sitten toinen kohta on tämä maakohtainen raportointi. Kuten Wolf Klintz jo totesi, meillä on Meillä on laaja yhteisymmärrys näistä ja siitä, mikä tällainen kertomus tulisi olla, e, mikä verokanta pitäisi olla käytössä, mikä soveltamisala on, se on maakohtainen raportointi kaikille yrityksille, ei pelkästään kaivannaisteollisuus ja metsäteollisuus, kyllä tiedämme, että tiedämme, että ongelmia on myös muilla toimialoilla sekä pörssin listatuissa että sen ulkopuolisia. Mehän tiedämme, että pörssin ulkopuoliset yritykset voivat olla myös huomattavan suuria, emmekä halua luoda mitään epätasa-arvoista toimintaympäristöä tässä suhteessa. Ja sitten että projektipuoli kuuluisi sitten taas metsäteollisuuteen ja kaivannaisteollisuuteen. Tästä varmaan löydämme kompromissin, jos me voimme sopia näistä muista asioista. Kaksi kysymystä jotka ovat näitä tuskallisempia. Yksi koskee sitä, että pitäisikö sen olla osa näitä tilinpäätöstietoja, joita tarkistetaan. Se, mitä kuulin Wolf Klintzin kommenteista ja Lenen kommenteista, on sen suuntaista. Ja toisaalta sitten se kanta, joka on hyvin pitkälti poliittisten ryhmien kanssa samankaltainen. Minun kantani on ollut se, että sen täytyy olla osa tilintarkastustietoja ja se täytyy tarkistaa. Minulla on vähän toisen kaltaista tietoa kuin hyvällä kollegani on siitä, minkälaista taakkaa tämä loisi, koska olen tarkistanut tämän usealta tilintarkastusyritykseltä ja organisaatiolta. Ja luonnollisesti suuret tilintarkastusyritykset tarkastavat suuria yrityksiä. Se on yksi syy siitä, miksi tällainen keskittyminen ja oligopolistinen tilanne on olemassa, joka ei kenenkään mielestä ole hyvä. Mutta sitten kun puhutaan keskisuurista ja pienistä yrityksistä, niin, niin on mahdollista löytää tilintarkastusyrityksiä, joiden koko on samankaltainen ja ne ovat ilmaisseet halukkuutensa, koska tämä merkitsee lisää markkina alueita lisää asiakkaita ja ovat valmiita hankkimaan tarvittavat asiantuntijat ja voimavarat. Kaikkein suurimmat ryhmittymät tässä on se, että kysymys on siitä, että tämä on niin sanottua pehmeä raportointia. Ja kun puhutaan näistä juridista seurauksista, niin jos ei raportoida oikein, niin juridiset seuraukset ovat aivan samat kuin ö, yhteiskunnassa ja ympäristöön raportoinnissa. Aina voidaan sanoa, että tässä oli virhe, olen ehkä tulkinnut väärin tai tässä on tulkinta erimielisyyksiä. Eli koko pointti tästä koko avoimuudesta menee, johon nyt pyritään. Meillä on hyvin testattu järjestelmä, jossa tehdään näitä tilintarkastuksia. Siinä meillä on juridisesti sitova puitteisto. No se, mitä toteatte, se on juridisesti sitova ympäristö. Se, se sitoo tilintarkastajien tekemisiä ja yritystä. Ja koska mehän emme sanktioi yritystä transaktioista, vaan asetamme suuren vastuun nimenomaan avoimuudelle tässä. Ja jos me olemme vakamissamme tämän suhteen, niin kyllä sen täytyy olla osa tilintarkastuskertomusta ja se täytyy tarkastaa. Muussa tapauksessa se menettää koko merkityksensä. No sitten kynnysarvot. Tässä on kolme erilaista kynnystä. Yleisesti ottaen niiden yritysten koko, joiden pitää kertomus esittää – Varmaankin ollaan aika laajalti samaa mieltä, että tässä pitäisi olla joku raja pk-yrityksille, mutta sitten ollaan eri mieltä siitä, että pitäisikö meillä olla pk-taso vai kaksi kertaa pk-taso vai kolme kertaa pk-taso vai kymmenkertainen pk-yritystaso, joka oli alkuperäinen Klintsin ehdotus. Minun kantani on ollut, ja olen käsittänyt, että Tämä on ollut myös muiden ryhmien käsitys lukuun ottamatta Aldea, että pitäydytään pk-yritysmääritelmässä ja neuvotteluissamme sitten vaihtelimme kaksi tai kolmikertaista määritelmää. 100 miljoonaa tai 150 miljoonaa, mutta näistä vielä ei ole päässyt sopimukseen. Yritysmaksujen maksujen kynnykset tässä on vähemmän joustoa. Jos katsotaan 2000 euroa yrityksen näkökulmasta, niin eipä se suurikaan summa rahaa ole. Mutta jos katsotaan sitä kehitysmaa vaikkapa Sudanin näkökulmasta ja sen hallinnon ja virkamiesten näkökulmasta, niin kylläpä 2000 on suuri määrä mania, ää, äh, rahaa. on erittäin valtava summa rahaa. Ja... Sitten meillä on tämä ja siinä urakoitsen pitäisi olla siitä vastuussa. Peruskantana on ollut se, että jokaisesta täytyisi raportoida. Kukaanhan ei Kukaanhan ei halua näitä vuosikertomuksia. Mutta meillä pitäisi olla aika matala kynnys, aika pie- eh, tuhat, kymmenen tuhatta euroa. Tai sitten uusi sanamuoto, joka kuvailee sitä, mitä me haluamme välttää, eli tilannetta, jos meillä on korkea kynnys, vaikkapa metsäteollisuudessa, jossa yleensä 100 000 tai 500 000 euroa on hankkeen suuruus, silloin kun metsää kaadetaan, niin silloin ei keinotekoisesti vältetä lainsäädäntöä tekemällä sitä pienemmässä osissa 50 000 euron osissa. Eli jos tähän löydetään hyvä sanamuoto, niin se mielestäni olisi hieno väylä hanke raportoinnille. Tässä siis nyt ollaan. Ja sitten vain viimeinen sana neuvostosta ja neuvotteluista. Neuvostotilanne tulee olemaan hankala ja minusta meidän tulisi hyvin vankkumatta puolta kantamme tässä vaiheessa, koska neuvotteluja tulee joka tapauksessa ja meillä täytyy olla myös myöntymisvaroja. Thank you very much. It seems that... Kiitoksia paljon. Näyttäisi siltä, että lausuntoluonnoksesta tulee kovin laaja ja iso. Meillä on kymmenen varjovalmistelijaa. No niin, ensimmäinen on Michelle Gay. Kukas edustaisi häntä? Entäs Bullman? Kiitos puheenjohtaja. Haluan oikeastaan esittää puheenvuoroni myös kollega Edward Shikunan puolesta. Ja tällä tavalla osallistua kokoukseen. Shikun ei valitettavasti tänään päässyt ja tässä nyt yritetään ratkaista ongelmaa. Sosiaalidemokraatit ovat tässä aktiivisia ja meillä, meillä, on, meillä, on, meillä on sama linja kumpaakin mietintöä. Minä kiitän kumpaakin esittelijä Wolf Klintsiä ja Sirpa Pietekäistä tästä erinomaisesta työstä, joka antaa meille pohjan kompromissineuvotteluille, jotka ovat nyt loppusuoralla. Ensinnäkin poliittisella huomiona toteaisin, jotta emme eksy näihin yksityiskohtiin ja, ja erillisaspekteihin. Me Euroopan, Euroopan parlamentin täytyy selvittää, mitä me haluamme. Kun, silloin kun me olemme kumppa, kumppaneita muiden valtioiden kanssa, erityisesti eteläist, eteläisten maiden kanssa tai AKT-maiden kanssa, meillä me me vaalimme äh, äh, käsitettä hyvä hallinto, me odotamme valtiollisilta kumppaneiltamme moitteetonta käyttäytymistä, selkeää läpinäkyvyyttä ja tervettä, äh, tervettä valtion johtamista. Ja siellä, missä me itse sitten saa, olemme saaneet enemmän toimivaltuuksia Lissabonin sopimuksen myötä, että meillä on myös välineitä ulkomaankaupassa, meillä on enemmän sanottavaa yhteispäätösmenettelyn myötä. Me yritämme tehdä sopimuksia jotka ovat oikeudenmukaisia ja säällisiä, jossa toimitaan laadullisten kriteerien mukaan eikä haeta halvoista paikoista etuja. Ja nyt tässä ja nyt näissä kahdessa, kahdessa lausunnossa me olemme lähdössä menossa, me puhumme tilinpäätöksistä ja läpinäkyvyydestä ja hyvästä yritysjohdosta niin siinä, sitten meidän täytyy äh, asettaa samat periaatteet, että me haluamme läpinäkyvyyttä, puhdasta toimintaa, me haluamme vahvistaa niitä, jotka toimivat säällisesti kilpailussa, jotka kilpailevat äh, suorituskyvyllään, emmekä halua mitään pimeitä kauppoja. Me haluamme luoda luottamusta kansainväliseen talouteen. Siksi minä ja myös Sikluna äh, olemme molemmat sillä kannalla, sosiaalidemokraattia äh, nimistä, että meidän täytyy kirjata selkeä, selkeää tekstiä kumpaankin lausuntoon niin, että ei lähdetä, lähdetä, äh, ei lähdetä tyytymään pienimpään yhteiseen nimittäjään, vaan että asetetaan vaatimuksia. Tämä koskee erityisesti maakohtaista konseptia, joka, joiden pitäisi kattaa kaikki yritykset. Tämä tässä pätee se, että meidän täytyy tarkkaan selvittää maksut, jotka täytyy suorittaa. Me emme saa olla liian suurpiirteisiä poikkeus, poikkeussäännöissä ja meidän pitäisi suuntautua PK-yritysten määrittelyyn, niin kuin se muussakin on yleinen ää, muussa lainsäädännössä. Minä vastustan sitä, että me tässä löysäilemme liikaa niin, että PK-yrityksistä tietenkin voidaan puhua, Minusta meidän pitäisi hyvinkin periaatteellisella tasolla äh, ottaa käyttöön uusi yrityskulttuuri, joka ei kuormita pk-yrityksiä, mutta taas toisaalta äh, velvoittaa suuria yrityksiä tiettyihin, äh, tiettyihin linjauksiin. Me haluamme, että, että tässä raportoinnissa että ne saadaan vuositilinpäätöksiin tärkeät asiat. Se ei ole liian, liian, liiallista, koska tässähän sitten voidaan tehdä myös asianmukaiset juridiset johtopäätökset, jos siitä tavataan väärää toimintaa. Tähän mennessä keskusteluissa varjot, varjojen suuri enemmistö on kannattanut tätä kunnianhimoista konseptia. Ja se, se on varmasti talousvaliokunnankin ajatus, että näin toimitaan. Ja ne kollegat, jotka vielä epäilevät tässä valiokunnassa, niin ehkä me pystymme vakuuttamaan heidät siitä, että tämä, tämä, tämä vaativa konsepti olisi kaikkien yhteinen. Kiitos. Lambert. Kiitoksia sitten edustaja Lambert. Yeah, I'll be very short because, uh... Kiitoksia. Minä puhun lyhyesti, koska Sirpa ja Uudo oikeastaan sanoivatkin ja selostivat sen kannan, josta olemme samaa mieltä. En toista sitä enää. Haluaisin vain sanoa, että tässä asiassa, joka on hyvin vakava asia, Ymmärrän, että emme halua tietenkään taakoittaa liikaa yrityksiä, mutta toisaalta meidän täytyy tarkastella niitä etuja verrattuna kuluihin. Kyseessä ei ole sellainen operaatio, joka tuo vain lisää kuluja, vaan myöskin lisää hyötyjä. Jos katson nyt 50 vuotta taaksepäin, niin to get uh, new drugs on the market. Lääkealan yrityksillä oli paljon helpompaa saada tuotteitaan markkinoille kuin tänä päivänä. Nyt on paljon vaikeampaa saada uusi lääke markkinoille, mutta toisaalta meillä on nyt sitten turvallisempia lääkkeitä. Eli se on se tavoite, jota meidän täytyy verrata lisäkuluihin, jota operaatioista koituu. Tämä tarkoittaa luultavasti enemmän työtä, ja jos me haluamme, että nämä luvut ovat tilintarkastuskelpoisia, mitä haluamme, se tarkoittaa enemmän työtä ja bisnestä tilintarkastusfirmoille. Jos halutaan lisäkasvua Eurooppaan, niin ehkäpä se on paikka, josta sitä löytyy. No, tämä on ehkä vitsi, mutta todellakin olisin kynnysarvojen suhteen viitata yhteiseen ja yhdistettyyn yhteiseen ja yhdistettyyn CCCTV. Ja minun mielestäni tämä olisi sellainen, josta haluaisin keskustella, kyllä. Mutta periaatteessa nämä pitäisi olla sellaisia asioita, mitkä aivan normaalisti kuuluvat yritysten raportointivelvollisuuksiin. En halua näihin muihin kynnyksiin puuttua. Sirpa ja Uudonista jo puhuivat. Ja minä joudun nyt tästä lähtemään pikaisesti pois, koska minulla on toinen velvoite odottamassa, odottamassa toisaalla. Pahoittelen sitä. Uh, yes, Mr. President, I, I, um, I will uh, also speak on behalf of... Niin, puheenjohtaja, minä puhun myös Kamalin uh, nimissä, joka on tällä hetkellä osallistuu hänen majesteettinsa kuningattarin 60-vuotis juhlallisuuksiin. Ai ei vielä, no. No minä kerron hänelle, että ei se ollut vielä minä tarkistan sen puheenjohtajan, viime keskustelussa. keskustelussamme painotin jo tukeani tälle nykyiselle tilinpitodirektiiville, joka on ollut nyt 30 vuotta käytössä. Siinä vähennetään, vähennetään byrokratiaa, parannetaan vertailtavuutta ja antaa tasaisen, samanlaisen lähtökohdat kaikille yrityksille silloin, kun puhutaan raportoinnista, maksuista viranomaisilla, siinä täytyy päästä tasapainoon ja siinä täytyy välttää liiallista yritysten kuormitusta. Tällä, tänään nyt painottaisin kahta elementtiä. Ensinnäkin <clears throat> maakohtainen raportointi. Ensinnäkin minä tuen sinänsä maakohtaista raportointiperiaatetta kaivannaisteollisuudessa. Se fakta, että jäsenvaltiot ja komissio ovat niin ikään tukemassa tätä, niin tämä tilanne on silloin tervetullut. Kuitenkin olen turhautunut sen faktan myötä, että parlamentti nyt painaa vähän liikaa päälle ja liian radikaalisti päälle muuttaakseen alkuperäisesti ehdotusta ilman vaikutusarviointia. Se avaa tavallaan ää, sitten tien kaikille yrityksille ja tämä oikeastaan vain hidastuttaa prosessia ja mikä, mistä oltaisiin voitu sopia trilogissa äh, viikossa, niin se kestää vuosia. Toisekseen tarkistuksista, joita herra Kamal olemme, ja minä olemme esittäneet äh, oikeista ja reiluista periaatteista, niin tässä parlamentilla on hyvä mahdollisuus lähettää kunnon signaali komissiolle ja, äh, ja kansainvälisen tilinpitostandardijärjestölle. Olen huolittunut siitä, että, että tässä ollaan siirtymässä sellaiseen neutraliteettistandardiin, vaikkakaan tämä direktiivi ei käsitäkään tätä tilinpitostandardin täytäntöpanoa, niin voitaisiin kuitenkin tässä yhteydessä selventää sitä, että mikä tämä todenmukainen periaate tarkoittaa tilinpitolainsäädännössä. Komissio olettaa, että Tämä on tulosta äh, standardeista, vaikka se onkin itse, itse asiassa perustu sen omiin oikeuksiin. Ja tässä tehdään, äh, tämä on näkynyt kahdessa tuomioistuin tapauksessa vuodelta 1996-1999, on äh, hyvä huomata, että eräät kansainväliset raportointistandardit antavat pankeille mahdollisuuden ylikorostaa taseitaan vaikkakin se olisi voitu välttää toisilla pohjilla. Kiitoksia. Sorry. Uh, I'm tra- niin, yritän tässä katsella, ovatko muut varjovalmistelijat paikalla. Epping? Ja ei kun hän puhuikin juuri äsken, anteeksi vain luulin, että puhuitte Kamalin puolesta, mutta itse asiassa puhuittekin molempien puolesta. Selvä. No sitten edustaja Haglund ei ole paikalla. Ja sitten edustaja Kluut ei myöskään ole paikalla, joten annan puheenvuoron Rova Makatille. Um, well, clearly I don't have the same crystal ball. No eipä minulla ihan sama kristallipallo tarjolla kuin Eppingillä, joka mahdollistaa sen, että hän voi määritellä, että jos mennään trilogin ilman, että äänestetty missään valiokunnassa Tanskan puheenjohtajakauden aikana ja niin saadaan aikaiseksi parempi diili. Ja jos näin ei tehdä, niin uskoakseni tämä kysymys on niin tärkeä meille ja kaikki yksityiskohdat sekä yksinkertaistaminen ja maakohtainen raportointi, että haluamme varmistautua siitä, että me todellakin heijastelemme tämän valiokunnan näkemyksiä ja luonnollisesti keskustelut jatkuvat ja nämä yli 165 tarkistusta, jotka esitettiin oikeusasioiden valiokunnassa. 90 niistä itse asiassa koskevat pelkästään tätä maakohtaista raportointia. Tämä on demokraattinen instituutio. Meidän täytyy hyväksyä, että tässä on kyseessä asia, joka kiinnostaa vaalipiiremme organisaatioita parlamentin ulkopuolella, eikä meidän tehtävänämme ole käsitellä niitä mitenkään välinpitämättömästi ja sanoa, että me hyväksymme neuvoston kannan, joka on esitetty Tanskan puheenjohtajavaltion toimista, vaikka siellä voikin olla ihan hyviä pointteja. Minusta meidän täytyy hoitaa hommamme ja kunnioittaa demokraattisia periaatteita, koska tässä on kysymys on nimenomaan avoimuudesta. Ei olisi aika huono juttu, jos me olisimme ei-avoimia, kun käsittelemme näitä kysymyksiä. Minä odottelen ekovaliokunnan ehdotusta, koska mielestäni se on tärkeä osa esittelijöiden työtä tässä päävaliokunnassa. Halusin sitä vain muutaman pikkukohdan, koska en halua mennä kaikkiin yksityiskohtiin siitä, mistä vielä täytyy sopia varjoistelijoiden kesken. Mutta minulle on aivan selvää, kun katson näitä tarkistuksia, joita on esitetty, että meidän täytyy käsitellä tätä vuosikertomuksessa, koska siellä nimen, sieltä nimenomaan suurin osa tarkistuksista tulee. Se löytyy myös Dodd-Frankista. Jos siellä halutaan mennä globaali lähestymistapaan, niin siellä sanottiin, että se täytyy sisällyttää vuosikertomukseen. Ja siitä, siinä mielestäni niin minun mielestäni olisi väärin, jos me ottaisimme toisenlaisen lähtökohdan, varsinkin jos meillä ei ole mitään vaihtoehtoista lähestymistapaa, joka olisi toimiva. Ja sitä edelleen tässä odottelen muilta kollegoilta. Minä en vielä mitään vaihtoehtoisia ratkaisuja ole nähnyt. Koko tämä kysymys sitten kysy, kustannuksista niin edelleen, sitä kannattaa pohtia. Mutta lähetän kollegoille artikkelin, joka British Petroleum entinen toimitusjohtaja kirjoitti, Lord Byron, ja hän sanoi, että suuryrityksillä ei ole itse asiassa vaikea tehdä näin, koska ne jo keräävät tietoa tältä alalta. Ja lisäkustannus olisi täysin mitätön. Ja tämä on sellaisen henkilön näkemys, joka on oikeastaan toimii näillä aloilla. Tässä puhutaan nyt kaivannaisteollisuudesta ja sitten maakohtaisesta ja hankeraportoinnista. Niin, niin, kyllähän näitä, näistä vielä täytyy neuvotella. Suuryritykset voivat siis tämä hoitaa, se on ihan selvää millä hyvänsä teollisuuden alalla. Mitä loppukeskustelua käyty siitä vielä, millä tavalla PK-yrityksiä kohdellaan? Uskoakseni on tärkeää, että pyrimme heijastelemaan sitä, että tässä on suuri kysyntä hanketasoiselle raportoinnille. Neuvosto on pyrkinyt taas tähän hallinnon raportointiin, niin kuin se sitä nimittää. Tässä on edelleenkin näkemys siitä, että tämä on perustavanlaatuista vaikkapa Afrikan kohdalla, jossa tulo on suurempi, kuusi kertaa suurempi kaivannaisteollisuudesta kuin kehitysavusta. Esimerkiksi Uganda saa kaksi miljardia öljystä ja kaivannaisteollisuudesta ja koko kansan budjetti on kolme miljardia. Eli meillä pitää olla enemmän avoimuutta, jotta nämä maat voivat torjua korruptiota katsoa, mihin rahat menevät. Ja meillä on yksi tilaisuus tehdä näin näissä mietinnöissä. Ja me emme kykene tähän palaamaan, kun pyrimme saamaan aikaiseksi optimaalisen lopputuloksen. Meidän täytyy siis katsoa sitä, miten voimme olla radikaalimpia ja miten voimme neuvotella tiukasti neuvoston kanssa ja katsoa, mitä voimme saavuttaa teknisemmät kysymykset. Kuten totesin, vielä paljon työtä pitää tehdä tässä valiokunnassa ja jään odottelemaan lopputulosta. Mutta kävin keskustelua edustaja Klintsin kanssa BRL-kysymyksestä ja siitä, pitäisikö sen olla pakollinen standardi. Tiedän, että juurivaliokunta on myös esittänyt tähän jotain ehdotuksia. En ole vakuuttunut siitä, että meidän tulisi standardeja tässä suhteessa hyväksyä emme olemme koskaan aiemminkaan tehnyt näin teollisuusvaliokunnasta, kun katsottu televiestintää vaikkapa. Ja uskoakseni on muita paljon palveluntarjoajia, jotka hyväksyvät XBLR-pohjaisia sovelluksia. Se saattaa sitten johtaa samantyyppiseen tulokseen. Samalla jos katsotaan tutkimusta tällä alalla, niin se ei ole mitenkään oleellista, että XBL tarjoaa lopputuloksen, joka on oikea. Olen katsonut ainakin tätä internetistä. Ja sitten Esmotissa katsotaan tätä asiaa, tehdään ja pyydetään määrittelemään, onko tämä on paras tapa edetä. Myös Yhdysvalloissakaan ei ole tälle annettu vielä mandaattia, vaan on vapaaehtoisesti mahdollistettu se, että XPRllä voidaan käyttää yrityksissä raportointiin. Eli haluaisin, että katsoisimme sitten äänestyksen jälkeen jonkunnäköistä kompromissia sen suhteen, että voitaisiin edistää XPRL, mutta ei mitenkään pakottaa siihen. Ehkäpä kompromissi merkitsi sitä, että se on enemmän käytetty ja kun sitä käytetään enemmän, niin sitten siitä tulee myöskin teollisuuden standardi myöhemmässä vaiheessa. Se mielestäni olisi kompromissiratkaisu tällä alalla. Mutta kuten totesin, niin jään odottelemaan niitä ehdotuksia, joita valiokunnalta tulee oikeusasiavaliokunnassa emme keskustele asiasta siitä syystä, että minä olen täällä. minä oli tarkoitus keskustella tästä samanaikaisesti. Valiokunta käsitteli aktaa ja toisen valiokunnan lausuntoa. Eli emme ole käsitelleet kaikkea, mikä on kyllä harmi, koska meillä ei ole edelleenkään ollut muodollista keskustelua, joka mahdollistaa sen, että meillä voisi olla jonkunnäköinenkin näkemys näistä asioista. Ja nyt kun pyrimme käymään keskustelua asioita Tanskan puheenjohtajan valtion kanssa, vaikka tietysti aiommekin näin epävirallisesti tehdä, mutta kun totesin, meillä ei ole mitään kunnon mandaattia tähän, koska me emme ole keskustelleet edes näistä tarkistuksista, jotka ovat esillä. Aika on loppumassa tämän puheenjohtajakauden aikana ennen kuin kesäloma tässä alkaa ja luonnollisestikaan emme kykene työskentelemään paljon tällä alalla, olemme sitten etenneet nopeammin parlamentaarisessa valiokunnassa, mutta edelleenkin jään odottelemaan Ekon valiokunnan lausuntoa. Okei, okay, thank you. Um, if, uh... Kiitoksia. Ei kukaan muu nyt halua pyytää puheenvuoroa, niin annan puheenvuoron takaisin edustajille Klints ja Pietikäinen. Ei minulla ollut tässä enää paljon sanottavaa. No, varjot ovat pitäneet puheenvuoronsa. Ja tämä tuodaankin puheenvuoro kuultiin. Ja kuten ilmaisin, me olemme edelleen on, on vielä, olemme eri, eros, etäällä toisistamme ja lähipäivinä voidaan sitten yrittää saada tämä kuilu kurottua umpeen. Ja haluaisin esitellä tämän paketin ja keskustella myös omassa poliittisessa ryhmässäni. Se tapahtuu ensi viikolla ja sitten jää nähtäväksi, missä määrin me voimme sitten kuroa tämän kuilun umpeen. Me emme nyt välttämättä pääse samalle kanalle kuin neuvosto esimerkiksi. Toisaalta meillä pitäisi olla sellainen kanta, meillä pitäisi olla kanta, kun me lähdemme trilogiin. Se, ehkä se hyväksytään ehkä sitten keskustelun pohjaksi neuvostossa, ja jos on liian kaukana toisista, niin sitten neuvosto se toteaa, että ei tarvitse edes istua pöydän ääreen. Katsotaan, mitä me, miten me voimme päästä tähän. Ja koska minä olen luonteeltani optimisti, niin siltä puolelta lähdetään. Kiitos. Siis, uh, Pietikäinen. Ja sitten Pietikäinen. The XBRL. The... Niin, XBRL, se on sellainen, me pyrimme rajaamaan sen yrityksiin, jotka käyttävät IRFS. Ja, ja en nyt ajattele, että, että PK-yritykset olisivat tässä mukana. Plus, että meillä on sellainen ajoitus päissämme, että se on nimittäin vuonna 2018. Minä haluaisin kuulla komission reaktiot asiaan ennen kuin esitän loppuhuomautukseni. Uh, niin minun tehtävänihän oli tosiaankin komissiolta pyytää vielä puheenvuoro. Olkaa hyvä. Try to be brief and... Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän vastata lukuisiin erityiskysymyksiin ja äh, tietenkin yleiskeskusteluun osallistua myös. Haluaisin sanoa, että kun Buman totesi, että täytyy katsoa kokonaistavoitteita ja näkymää, komission kokonaisnäkymää, niin sehän oli avoimuuden edistäminen erityisesti kaivannais- ja metsäteollisuuden aloilla kolmansissa valtioissa. Ja Tämä lähestymistapa pitää pitää mielessä ja me olemme tarkastelleet ehdotustamme ja ilman muuta haluamme tarkastella, kuinka voimme parhaiten edistää avoimuutta. Ei ole mitään tarkoitusta tehdä tässä huonoa työtä. Haluamme todellista avoimuutta saada aikaiseksi ja sitä varmasti voidaan tutkailla lisää. Kuitenkin täytyy etsiä tasapainoa esimerkiksi mikromaksujen suhteen. Voi olla, että joku maa maksaa Nigerian miljardin veroja ja jos ne täytyy jakaa kahden tuhannen euron eriin, jotka ovat paljon rahaa meille, niin siinä tapahtuisi niin, että hirvittävä määrä raportointia voitaisiin, jouduttaisiin laatimaan ja mitään ei sillä välttämättä saataisi aikaiseksi. No erityiskysymys kysyttiin sitten koskien sitä, mitenkä näitä vuosikatsauksia sitten, tai tilintarkastuksia sitten, kertomuksia sitten tarkastetaan. Kymmenen vuoden ajan on kehitetty IFSR-järjestelmää ja USAssakaan mitään erityistä tilintarkastusjärjestelmää ei vaadita käytettäväksi. Se tarkoittaa siitä syystä, että kaikki ne maksut, jotka on maksettu, on jo tarkastettu aivan normaalin tilintarkastuksen yhteydessä, joten jos vielä otettaisiin käyttöön lisää tilintarkastusvaatimuksia tällaisille raporteille, niin siinä tuplaantuisi työ ja lisäkuluja koituisi kannettavaksi, ja se ei ole myöskään USAn ehdotukseen sisältävä piirre. Ja tietysti toistan, että komissio yritti saada aikaiseksi tasapaino, yhtäläiset pelimahdollisuudet tai yhtäläisen pelikentän USAn kanssa, mutta tavoitteenamme ei tietenkään ole saada aikaiseksi täysin erilaista lähestymistapaa kuin mitä USA on omaksunut. Ja sitten toiseksi, kyseessähän on yksinkertaistamis operaatio, jonka osa tämäkin on. PK-yritysten sääntöjen helpottaminen on tärkeää ja mehän tiedämme, että PK-yritykset vievät meidät aikanaan ulos tässä kriisistä ja tämä on yksi niistä kivoista pikkuasioista, joilla yritetään helpottaa heidän elämäänsä. Ja sen takia pyytäisin, että edustajat eivät käyttäisi turhaa aikaa huolehtiakseen tästä asiasta, koska yksinkertaistaminen on meidän tavoitteenamme. Sitten XBRL, sen otti herra Klintz esille hyvin selkeästi, ja tietenkin minun pitäisi nyt palata tässä komission, komission työpaikalleni, mutta tästä ajatuksesta meillä on hyvin positiivinen ö, ilmapiiri niin, että IFSR voisi toimia myöskin sähköisesti tällä vuosisadalla. Emme voi toimia pelkästään paperilla ja XPRL on enemmän tai vähemmän yhteinen standardi, mutta kuten esittelijä totesi, niin on varmasti syytä tarkastaa tämä vielä kertaalleen. Mutta kaiken kaikkiaan suhtaudumme tähän asiaan hyvin avoimesti ja positiivisesti. Ja kuinka sitten voimme kalibroida kaiken tämän jää vielä nähtäväksi ja parlamentin tehtäväksi myös. Ja viimeiseksi sitten toteaisin, sana sen tasapainoisesta lähestymistavasta. Tämähän on ollut direktiivissä jo 30 vuotta. Tämä periaate on saanut näkyvyyttä direktiivissä entisestäkin, entistäkin enemmän niin, että saadaan tasapainoinen ja, ja tällainen kattava puolueeton näkö kulma yrityksen asioihin, ettei pelkästään rastita ruutuja, vaan saataisiin todellakin kattava puolueeton näkökulma siitä, miten yrityksellä menee. Ja yritetään korostaa myöskin varovaisuuden periaatetta, joka on hyvin tärkeää tämän kriisin jälkeen. Meidän täytyy myöskin oikeusjärjestyksemme ja oikeusperiaatteemme perinteemme puitteissa varmistaa, että varovaisuusperiaatetta ei vahingoiteta ja käytetä väärin. Kiitoksia. Entä äänestysoikeuksien laskelma ja siinä liittyvät, siihen liittyvät erilaiset käsitykset? do, do, you, do you mind to repeat the question? Voisitko toistaa kysymykseni, koska kollegani on itse asiassa tämän avoimuusdirektiivin ekspertti. Mikä olikaan tarkkaan ottaen kysymykseni koskien äänestysoikeuksia? The uh, issue Se, minkä tyyppistä menetelmää pitäisi käyttää, kun me lasketaan, kun laskemme uh, äänestysoikeuksia nimellis uh, lähtökohta vai delta, Delta kaikille vai? Ja sitten, sitten Delta oltiin laajentamassa muutamaan